Majestät, im Namen kaikkien Euroopan parlamentin edustajien nimissä toivotan teidät tervetulleeksi Strasbourgin. On suuri kunnia meille, että olette täällä jo kolmatta kertaa Euroopan parlamentin vieraana. Näin osoitatte meille ystävyyttä ja luottamusta vähän yli vuosi sitten alkoi hyvin toivorikkaana Arabian kevät. Ja tämä osoittaa toivetta demokratiaan, oikeusvaltioon, mielipiteen vapauteen. Ja tämä osoittautui kerran maailmanlaajuiseksi toivomukseksi. Ja te, toisin kuin monet muut, niin viisaasti päätitte, että Jordanian kansan toivomuksia kannattaa kuunnella. Ja aloititte maassanne poliittiset ja taloudelliset muutokset. Me Euroopan kansanedustajat haluamme tukea Jordanian kansaa tässä muutoksessa. Haluamme olla heidän kumppaneitaan. Haluamme osoittaa teille tukea näissä syvissä taloudellisissa uudistuksissa ja poliittisessa päänavauksessa. 12.6.2011 eh, te jo kannatitte parlamenttivaalien läpiviemistä niin, että sinne tulevat mukaan eh, edustukselliset ja aktiiviset eh, poliittiset puolueet ja tämän pohjalta parlamentaarisen enemmistön pohjalta piti perustaa myös hallitus. Pidämme hyvänä sitä, että olette kuvanneet niin selkeästi nämä parlamentaarisen demokratian ja oikeusvaltion periaatteet. Tämä tulee toimimaan epätoivoa, ekstremismiä ja väkivaltaa vastaan. Ja teidän toimintanne on tietysti aiheuttanut suuria toiveita ja odotuksia kansalaistenne keskuudessa. Teidän ystävänänne ja kumppanina tulemme tukemaan teitä niin, että sanoista voidaan ryhtyä toimiin ja tämä lupaus uudistuksista voidaan toteuttaa. Jordania on maa, joka on EUlle ystävämaa ja teidän henkilökohtainen sitoumuksenne juuri viime viikkoina israelilaisten ja palestinalaisten välittäjänä, niin että molemmat osapuolet saadaan takaisin neuvottelupöytään, ovat todellakin vahvistaneet sen, että te olette kumppani ja liittolainen eh, demokratian puolesta, rauhan puolesta ja vapauden puolesta. Teidän majesteettinne olemme iloisia saadessamme kuulla puheenne. Bismillah rahman rahim Mr. President, distinguished members of the European... Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitos, kiitos teille kaikille lämpimästä tervetuloa toivotuksesta. Yhteydet Jordanian ja Euroopan välillä perustuvat siihen, että ne on ankkuroitu vahvasti. Kysymys on enemmästä kuin meidän yhteisistä intresseistämme vauraudesta ja turvallisuudesta meidän eh, naapurustossamme. Me uskomme molemmat sellaiseen, ympärist- sellaisen naapurustoon, jollainen sen pitäisi olla, naapurustoon, jonka meidän ihmisemme arvaisevat, joka on, jossa on arvokkuutta, vapautta, jossa on edistystä ja turvallisuutta, jonka takaa rauha. Puhumme naapurustostamme ja sen tulevaisuudesta ja tässä hengessä minä olen täällä tänään teidän luonnanne. Pitkä kevät on nyt aukeamassa arabimaailmassa. Se ei tule päättymään yhden vuoden, vuoden aikana edessä. Meidän yhteiskuntamme kohtaavat haasteen, jossa siirrytään protesteista ohjelmiin, arvostelusta kansallisiin strategioihin. Eri maissa otetaan eri tie. Joissakin maissa keskustelu ja yksimielisyys ovat pitkällä. Joissakin maissa me näemme, miten tapahtuu jakautumista, joka tuo tullessaan epävakaisuutta, väkivaltaa, johon liittyy kustannuksia. On ulkopuolisia toimijoita, jotka pyrkivät hyödyntämään tässä tilanteesta. Riskit ja epävarmuudet ovat todellisia. Mutta puhun miljoonien puolesta, kun sanon, että arvimaailma on herännyt. Ja on tapahtunut haasteeseen tarttuminen. Merkit ovat olleet niiden nähtävissä, jotka ne ovat halunneet nähdä. Jo yli kymmenen vuoden ajan ihmiset alueella ovat herättäneet, esittäneet kysymyksiä, pyrkineet etsimään järkeviä uudistuksia ja vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa, ennen kaikkea naiset ja nuorisomme, joka on digitaalisesti yhteydessä toisiinsa ja globaalisesti tietoinen. Energia, elintarvikkeet, näihin liittyvät kriisit ovat vaikuttaneet vahvasti meidän yhteiskuntimme perheet, jotka ovat tehneet uhrauksia lastensa kouluttamiseksi, näkevät, että pojat ja tyttäret pääsevät koulusta, ovat valmiita tekemään työtä, mutta työpaikkoja ei kertakaikkisesti ole. Tänään minun alueeni kohtaa suurimman, korkeimman nuorisotyöttömyyden kuin on millään muulla alueella. Jotkut voi, puhuvat siitä, että kysymys on sukupolvesta, joka joutuu odottamaan. Kysymys sukupolvesta, johon kuuluu 100 miljoonaa ihmistä. Se on suurin nuorisoryhmä historiassa. Ja tiedän, että nuorisokysymykset ovat täällä Euroopassakin tärkeitä. Meidän alueillamme on erilainen väestön kehitys, mutta yhdessä tilastossa ne ovat samanlaisia. Tämän päivän nuoret ihmiset ovat sellaisia, jotka ovat meille tärkeitä. Emme saa aiheuttaa tilannetta, jossa yksikään nuori kansalainen joutuu odottamaan turhaan. Tämä on se, mikä ajaa Jordanian lähestymistapaa. Me olemme tarttuneet tähän mahdollisuutena. Me pyrimme saamaan aikaan uudistuksia, aikaan poistamalla esteitä, jotka ovat hidastaneet esteitä. Viime vuonna me otimme uusia askelia kansallisessa vuoropuhelussa, pyrimme saman aikaan yhteisymmärrystä, konkreettisia toimenpiteitä ja olimme varhain kiinnittäneet huomiota perustuslakiin, joka on poliittisen järjestelmän perusta. Viime syyskuussa kansallinen komitea teki suosituksia ja yksi kolmasosa näistä koko perustuslaista uudistettiin, uudistettiin uudenlaisia perustuslaisia määräyksiä, lainattu edustuvuutta poliittisten puolueiden rakennetta, kansallisvapauksien ja oikeuksien puolustamista ja vallanjaon vahvistamista. Muita virstankiviä ovat muun muassa uudet lait, jotka koskevat poliittisia puolueita ja kunnallisia ja valtiollisia vaaleja, samoin kuin lainsäädäntö, joka koskee uutta perustuslakituomioistuinta ja riippumatonta vaalilautakuntaa. Ja meidän seuraava kokeemme tulee olevan, tulevat olemaan kunnallis- ja parlamenttivaalit. Poliittisen uudistusprosessin takajana minä olen kehottanut hallitusta ja parlamenttia pitämään kiinni sovitusta aikataulusta ja saamaan aikaan mahdollisimman pikaisesti lopullisen version sovitusta lainsäädännöstä ilman, että uhrataan prosessin mukaansa vetävää luonnetta. Vain me kaikki jordanialaiset voimme rakentaa Jordanian tulevaisuuden. Ja meidän pitää tehdä niin, niin että meidän maamme pysyy turvallisena turvapaikkana huolimatta siitä, että alueella on yhä enemmän myllerrystä, ilman huolimatta siitä, että on taloudellisia uhkia ja kriisejä naapurustossa. Tämä meidän polkumme edellyttää yksimielisyyteen perustuvia uudistuksia, laajoihin uudistuksiin, jotka ovat poliittisia, juridisia, taloudellisia ja sosiaalisia ja kunnioittavat kaikkien kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. Prosessissa Jordania voi muuttua alueelliseksi malliksi rauhanomaiselle poliittiselle kehitykselle ja demokratisoitumiselle. Minä olen luottavainen sen suhteen, että vuonna 2012 on se vuosi, jolla tapahtuu avainpoliittisia uudistuksia Jordaniassa. Tärkeimpiä askelia on vakaan poliittisen puolueelämän rakentaminen, jota edellyttää parlamentaarinen elämä. Tiedämme, että yhdet vaalit eivät riitä, vaan seuraavat ja myöskin sitä seuraavat ja kaikki ne, jotka tulevat, ja ne tulevat osoittamaan sen, että järjestelmä toimii. Ja me pidämme suuresti arvossa EUn antamaan tunnustusta meidän uudistustiellemme. Vasta kaksi kuukautta sitten uusi EU-Jordania Task Force tapasi Ammanissa keskustellakseen avainohjelmista, jotka tukevat meidän uudistusprioriteettejamme. Demokraattisia instituutioita, kansalaisyhteiskuntaa, työpaikkojen luomista, paikallista alueellista kehitystä, inhimillistä tukea ja niin edelleen. Ensi kuussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun meidän assosiaatiosopimuksemme tuli voimaan. Se avasi markkinoita, työpaikkamahdollisuuksia kummallakin puolella. Ja minä toivon, että nämä mahdollisuudet vahvistavat meidän statustamme kumppanuudessa ja kukoistavat edelleen tulevina vuosina. Jordania on pyrkinyt ajamaan kotimallisia kotimaista tavoitteita huolimatta siitä, että alueella on konflikteja. Mutta, ystävät, rauhan täytyy tulla, jotta alueestamme voi tulla kukoistava ja turvallinen. Meillä ei ole varaa siihen, että yksikään sukupolvi enää joutuu odottamaan palestinalaisvaltiota. Ten years ago. Kymmenen vuotta sitten arvivaltiot puhuivat yhdellä äänellä oikeudenmukaisen rauhan puolesta. Me teimme päätöksen katsoa eteenpäin, eikä taaksepäin. Pyrkiä sopimukseen ja tarjota hyväksyntää. Arabien rauhanaloitte on kaikkien tärkeimpien rauhanystävien tunnustama maailmassa, mukaan luettuna EU ja muut projektin osalliset. Haluamme, että Israel tulee osalliseksi. Rabien rauhanaloite perustuu ainoaan mahdolliseen ratkaisuun. Kaksi valtiota rinnakkain arvokkuudessa ja niin, että niillä on itsemääräämisoikeus. Itsenäinen elinkelpoinen Palestiina vuoden 1967 rajoin niin, että Itä-Jerusalem on sen pääkaupunki. And collective peace. Ja kollektiivinen se rauhan ja turvallisuuden takuut Israelille. And the final... Ja lopullinen ratkaisu YK päätösohjelmien mukaisesti, jossa sovitaan kaikista lopullisesta luulisen ratkaisuun liittyvistä kysymyksistä. Nämä kysymykset johtaisi siihen, että Israel olisi rauhassa kaikkien arvimaiden kanssa. Sitä on tukenut koko muslimimaailma. Se, mitä on ollut esillä viimeisten kymmenen vuoden ajan, on 57 äh, valtion ratkaisu. tämä on johtanut siihen, että tapahtuu muutoksia myös Kardonassa mutta Israelin väestö on katsonut, että se voi odottaa. Ei ole kuten aikaa odottaa. Isä arvikevät on, on vaatinut lopullisesti ihmisarvon kunnioittamista. Mitään ei tunneta syvällisemmin kuin Israelin miehitys. Mitä pitempään palestinaisten kärsimys kestää, mitä pitempään siltakuntien rakentaminen jatkuu, sitä suurempaa on turhautuminen, vaarat ja epävarmuus. Jos me yritämme, ylitämme linjan, jossa kahden valtion ratkaisu enää ei ole mahdollinen, Israel on hyvin kaukana todellisesta turvallisuudesta ja vie vuosikymmeniä, kenties sukupolvia, että rauha saavutetaan. Jordania pyrkii tehokkaaseen rauhanprosessiin. Se katsoo sen moraaliseksi velvollisuudekseen ja pitää sitä strategisena intressinään. Ja me pyrimme jatkamaan tulosten hakemista. Tänä vuonna me olemme onnistuneet saamaan neuvottelijat lukuisiin, lukuisiin lukuisissa yhteyksissä. Me emme olisi onnistuneet tässä ilman Euroopan diplomatian suuremmoista työtä, yhteyksiä jotka ovat saaneet aikaan tukea niin, että on pidetty yllä painetta rauhan hyväksi. Tärkeintä on kuitenkin se, että on pidetty yllä toivoa. Viimeisten kahden vuoden aikana Euroopan unioni on ollut arvokas ystävä kummallekin osapuolelle, niille, jotka työskentelevät rauhan puolesta lähidässä. Keskustelut Ammanissa ovat olleet hyvin tärkeitä. Siinä kumpikin osapuoli on saanut tilaisuuden käynnistää kahdenvälisiä yhteyksiä, mutta nyt prosessi tarvitsee valtavaa loikkausta eteenpäin. EUn kumppanuus on ratkaisevan tärkeää. EU on ottanut perustavanlaatuisen askeleen kohti oikeudenmukaista kahden valtion ratkaisua – ja laitonta siirtokuntien rakentamista vastaan, joka on este edistykselle. Te ymmärrätte, mitä ovat globaaliset riskit, kun ongelma säilyy. Ja myöskin globaalit hyödyt, joita rauhasta on. Te olette uskottavia, teidän kokemuksenne demokraattisten instituutioiden rakentamisessa, turvallisuuden rakentamisessa ja luottamuksen rakentamisessa. Ja minä toivon, että te voitte tuoda tämän kaiken mukaan tulevina päivinä. Hyvät ystävät, monia kansoja, yksi naapuruus, yksi tulevaisuus. Tämä on haaste Euroopalle ja lähi -idälle. Ja se on meidän vahvuutemme. Yhdessä me kohtaamme valtaisia kysymyksiä, taloudellisia, poliittisia ja rauhankysymyksiä. Ratkaisut ovat mutkikkaita ja tie eteenpäin vaikea. Mutta yhdessä meillä on tahto ja viisaus saavuttaa tavoitteet. Ja yhdessä me voimme olla menestyksekkäitä. Kiitos. Majestät, vielen Dank für Ihre... Eh, Hyvä majesteetti, kiitokset puheestanne, sanoistanne. Taputukset täällä varmasti osoittivat sen, että olemme hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä te esittelitte omana linjananne ja mitä parlamentti on yhteistyöstä mieltä ei pelkästään Jordanian ja parlamentin välillä, vaan siitä roolista, joka teidän maallanne on koko tuolla alueella. Uskomme, että se on ihan ratkaiseva rooli ja sehän tulikin puheestanne esille, kun vielä kertaalleen muistutitte välittäjäroolistanne Israelin ja Palestiinan välillä. Kiitokset eh, läsnäolostanne ja puheestanne ja vielä kertaalleen todellakin uploadeiden kautta kävi hyvin ilmi se, että me me kannatamme rauhanomaista talous- ja demokratiakehitystä hyvin tärkeänä tuonne alueelle. Se on pohjaa koko yhteistyölle Euroopan ja lähi välillä. Ja me todellakin luotamme tässä mielessä teihin ja teidän maahanne. Sydämelliset kiitokset. Kiitos.